ja pyytäisin jäseniä lähtemään ja antaa ääni kuuluville niille, jotka valit selityksen. Ensinnäkin me äänestämme niistä äänestyksistä, joista äänestettiin tänään. Kollegat, hyvät kollegat, voisitteko lähteä hissun kissun täältä, jotta ne, jotka haluavat puhua, saavat äänensä kuuluville. Okay. Es Erklärungen. Eli seuraavat äänestysselitykset aiheesta, josta tänään äänestettiin. Minun täytyy sanoa jo alkuun, että olemme vastaanottaneet runsaasti suullisia äänestysselityksiä koskevia pyyntöjä. Istunto on keskeytettävä viimeistään kello 14.45, jotta yksiköt voivat valmistella istunnon jatkamista kello 15 reikä reikä alkaen. Mahdolliset jäljelle jääneet äänestysselitykset voidaan antaa huomenna äänestysten jälkeen. Ja mahdolliset vielä jäljelle jääneet äänestysselitykset voidaan jättää kirjallisina. No niin, hyvät kollegat, pyytäisin nyt teitä. Menkää nyt ihan hissun kissun keskustelemaan ulos, jotta ne, jotka haluavat sel- selittää äänestyksiään, saavat aikaa. Solidaarisuudenkin nimissä kollegoitanne kohtaan. Voisitteko hissun kissun lähteä täältä salista ulos? Ensimmäinen, joka haluaa antaa selityksensä, on herra Peter Jaar ja yksi minuutti aiheena Joa Ferreiran suositus kalastuskumppanuussopimuksesta guinea Bissan kanssa, kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Hyvä herra Jaar, yksi minuutti. Kiitoksia. Puhemies, haluan puhua näistä kaikista kalastussopimusta yhtään yhtään aikaan. Yleensä niissä on äh, hyvä tarkoitus tehdä kumppanuussopimuksista ja samalla sitten äh, voimistetaan kehitysapuolen näiden puolesta äänestänyt, mutta haluaisin kuitenkin vastuu, veto, vastuussa olevaa valiokuntaa huolehtimaan sitten jälki, jälkitarkkailusta, tai ainakaan ei kokonaan ummista silmänsä niiltä Eli että todellakaan enempää kalaa sitten ei kalasteta kuin äh, näissä sopimusmääräyksissä on määrätty ja katsota, katsoa sitten huolellisesti, millä tavalla sitten, ja, ja nimenomaan, että käytetäänkö raha sitten kehitys, kehityshankkeisiin, eikä sitten ohjata mitään muita kanavia myöten muihin tarkoituksiin. Haluan sitten tässä painottaa, eli tätä jälkiseurantaa kalastusvaliokunnassa. Kiitos. Kiitos herra Jaar. Seuraavana herra Jonathan Arnott Eh, Ricardo Santosin suositus Madagaskarin kalastuskumppanuussopimuksesta, kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Yksi minuutti. To my mind. Niin minun mielestäni puhemies, tässä on eh, hiukan räjähtävää eh, asiaa täällä kalastussopimuksissa itse asiassa eh, siinä maksetaan hyvin köyhille maille eh, ja me voimme tällä tavoin käyttää niiden luonnonvaroja. Madagaskar on ainutlaatuinen ekologialtaan. Eh, sillä on sellainen eläimistö ja kasvisto, että se on hyvin ainutlaatuinen ja tässä tilanteessa tarvitaan hyvin tarkkaa suojelua, enkä usko, että tämä sopimus on se, mitä Madagaskarin väestö tarvitsee. Arnott. Kiitos herra Arnott. Seuraavana Ska Kellerin mietintö Itävallan ja Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Ensimmäisenä äh, Rova Michaela Rova yksi minuutti vážená paní předsedající chtěla bych vysvětlit proč jsem nehlasovala varapuheenjohtaja, niin minä haluan selittää, miksi en äänestänyt tämän mietinnön puolesta. Minä en ole solidaarisuutta vastaan päin vastoin. Kyllähän sitä tarvitaan, se on tarpeellista ja se osoittaa inhimillisyyttä. Kuitenkin haluaisin sanoa, että apu kristityille perheille, jotka tulevat Tsekin tasavaltaan, kun he vainoa pelkäävät islamilaisissa maissa. Minä en kuitenkaan äänestänyt tämän puolesta, koska tämä ei ole sitä, mitä jäsenvaltioiden välillä on sovittu, mitä tehdään näiden 40 000 pakolaisen siirtämiseksi. Tämä ei noudata sitä, mitä neuvostossa on päätetty tänä vuonna ja sen takia on hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden edustajat, jotka vastaavat jäsenvaltioissa eh, maahanmuuttopolitiikasta, eh, tekevät sopimuksia. Ja Euroopan parlamentin roolihan ei ole osallistua näihin keskusteluihin ja päättää ministerien puolesta. Seuraavana Forensa, yksi minuutti. Grazie presidente, ho supportato Kiitoksia puhemies. Minä äänestin Kellerimietinnön puolesta. Mielelläni niin teinkin, koska siinä esitetään tiettyjä perusprioriteetteja. 40 000 lukuna eh, ei ole riittävä ja se on ainoastaan lähtökohta. Ja käsittääkseni tästä eh, kiintiöjärjestelmästä tulee nyt pysyvä. Minä en ollut kovinkaan vakuutunut Junckerin puheista tänä aamuna. Käsittääkseni hän on hiukan väärässä, kun yritetään vetää ero talouspakolaisten ja maahanmuuttajien välillä. Tässä tapauksessa puhutaan ennemminkin maahanmuuttajavirtoihin kuin että kohdellaan kunnolla turvapaikanhakijoita. Niinpä meidän täytyy toimia niin, että olisimme vastaanottavampia. Seuraavana minu... Äh, Seuraava Pospisil yksi minuutti. Já jsem nepodpořil kvóty, o kterých se v této... Niin, kiitos. Minä en tätä kiintiötä puoltanut tässä äänestyksessä. Käytännössähän tämä ei varmaankaan tule toimimaan missään tapauksessa Eh, pakolaisten pitää eh, saada hakea turvapaikkaa sieltä, mistä haluavat. Ja se jäsenmaa sitten päättää, täyttävätkö nämä hakemukset kansainväliset määräykset ja säännöt ja ehdot. Tämä eh, toimii turvapaikanhakijoiden etuja vastaan. He haluavat, voivat, haluavat mennä sinne, minne haluavat mennä, ehkä perheen yhdistämissyistä tai muista syistä. <clears throat> Ja näin turvapaikanhakijat muussa tilanteessa joutuvat sitten pyrkimään Eurooppaan Schengenin määräyksien vastaisesti, mikä on suuri ongelma. Sekin hallinnon kanssa olen yhtä mieltä solidaarisuuden tarpeista, mutta se pitää hoitaa hallinnollisin toimin. Seuraavana Nina Gill, minuutti. Niin täällä parlamentissa ja myös meillä Britanniassa kun me juhlimme omaa kuningatartamme, niin hänen ensimmäinen puheensa teininä oli osoittaa solidaarisuutta pakolaisia vastaan, jotka olivat lähteneet kodeistaan toisen maailmansodan vaaroja pakoon. Tilanne tänä päivänä on hyvin erilainen kuin, kuin silloin aikanaan, kun tänään Syyriasta, Libyasta ja Irakista paetaan, mutta samanlainen tilanne on edessä. Pitää lähteä kotoa ilman ehkä jopa ilman vanhempia. 3000 yksinäistä lasta on tullut Italian leireille. Mitä on tehty, jotta voidaan varmistaa, että heidät siirretään ja heille annetaan positiivista turvaa? Tämän takia minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska on selvää, että meidän pitää tämä kriisi ratkaista EU-ssa kokonaisuudessaan, niin meidän täytyy tämä, tähän pystyä nyt. Danke, Frau Gill. Kiitos, Rova Gill. Seuraavana yksi minuutti. Heillä Stanislav Kui pani Ja. Kiitoksia puhemies. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin sanoa, että minä kannatin Kellerin mietintöä, mutta en kannattanut pakollisia kiintiöitä. Ja tämä siitä syystä, että ei en usko tällaiseen toimintaan. En usko, että tässä voidaan puhua eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Miten voidaan sellaista puhe, puhuakaan, jos se ei tueta tätä. Me halutaan nyt, haluamme nyt tukea Kreikkaa ja Italiaa. Minulla on eri mielipide kuin tämä kiintiömielipide, kiintiöasia. Jos tätä vastustaa tätä mietintöä, en usko, että voidaan sanoa, että kannatetaan eurooppalaista solidaarisuutta. Se osoittaa, että ei uskota eurooppalaiseen solidaarisuuteen. Kiitos. Seuraavana rouva Kristiina Morvain természetesen nemmel szavaztam a Niin luonnollisesti minä äänestin tätä mietintöä vastaan ja luonnollisesti kokous päättyi niin, että meidän kysymyksiimme ei saatu vastausta. Eli pitäisikö Unkarin noudattaa Schengenin sopimuksen säännöksiä ja suojata ulkorajojaan vai ei. Mistä tässä nyt on ollut kyse? No, meillä on niin valtava, pitääkö meidän ottaa vastaan kaikki tulevat pakolaiset ja turvapaikanhakijat? No ihan helppo parlamentissa on sanoa, että kyllä. Ja itse asiassa heidän elämänsä ei muutu riippumatta kuinka paljon meppien, mepit tienaavat ja minkälaisissa hotelleissa asuvat ja millaisilla mersuilla ajelevat. Eli heidän tila, teidän tilanteennehan ei tämän seurauksena muutu mihinkään. Tehän ette asu näiden pakolaisten kanssa yhdessä. Teidän lapsillanne on helppoa, jos ette halua, että teidän lapsenne opiskelevat maahanmuuttajien kanssa, niin lähetätte heidät yksityiskouluihin ja yksityissairaaloihin, eikö näin ole? Seuraavana herra Patski, minuutti. Не подкрепих този доклад, защото а, съм твърдо против задължителния характер на квотите и разпределението на квотен... Не, нема, kiintiöt, ovat sotivat jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta vastaan. Heidän pitäisi olla oikeus itse valvoa rajaansa. Minä vastustan äh, tätä senkin takia, että jäsenmaiden elintaso on hyvin erilainen. Miten ihmisiä voidaan pakottaa jäämään Unkariin, Bulgariaan, kun, tai äh, vastaavasti sitten Saksa ja Ruotsi pääsisivät vaikka vähemmällä. Ei se nyt tässä on hirviettävä syrjintä. Ei selkeästi ei ole vielä määritelty, kuka on laillinen turvapaikanhakija, kuka taas laiton maahanmuuttaja. Ja kun, niin kauan kun asiassa on epäselvyyttä, ei tällaisia sitovia kiintiöitäkään voida hyväksyä koska pitää loppujen lopuksi sitten huolehtia lopulta sadoista miljoonista ihmisistä, eikä siitä tule muuta kuin itkua ja hämmästen kiristystä. Schengen-sopimuskaan ei näköjään nyt toimi ollenkaan. Seuraavana herra Bill Etheridge, yksi minuutti hänelläkin. Thank you. Kiitoksia. Minä äänestin niiden toimenpiteiden vastaisesti, jotka olisivat avanneet ovet Euroopassa pakolaisvirroille huolimatta siitä, keitä he ovat. Yhteinen maa turvapaikkapolitiikka veisi päätösvallan pois jäsenvaltioilta he tulisivat tänne riippumatta siitä, ovatko he tosiaan hakemassa turvapaikkaa vaarassa vai olevat, ovatko he tulossa vain meidän alueellemme. Tässä tarvitaan puuttumista tähän ongelmaan. Tässä ei puututa todellisiin kysymyksiin, ainoastaan sanotaan, että tämä on vaikeata. Toimitaan vain näin ja kaikki ihmiset, jotka niin innokkaasti ovat puoltaneet sitä, että avataan ovet, niin pitäisi varmasti seurata Bob Geldofia ja tarjota kotiansa näille pakolaisille, ottaa heidät vastaan omiin koteihinsa ja sitten otetaan asiat vakavasti. Seuraavana rouva Anna Saborska, yksi minuutti. Ah, äh, äh, Kiitos puhemies. niin tämä solidaarisuus, oikeudenmukaisuus jäsenvaltioiden välillä pakolaiskriisin ratkaisemisessa on tärkeää. Minä kuitenkin haluaisin, että sellaiset pakolaiset palautetaan maahansa, jotka eivät kärsi köyhyydestä tai sodasta. He tulevat tänne paremman elämän perässä, kyllä, mutta tietenkin meidän pitää priorisoida ja pelastaa ne ihmiset, jotka ovat vaarassa – minä en voi tukea tätä, tätä määrän lisäämistä 40 000 160 000. Vaikka meidän pitäisi olla realisteja, niin meidän pitäisi odottaa, että jäsenvaltiot tekevät keskenään päätöksen ja sen jälkeen vasta parlamentti ottaisi asian kantaa. Olen myös sitä vastaan, että tämmöinen väliaikainen toimipide on, on sitova ja sen takia minä äänestin tyhjää. The next is herr Kiitos, herra Mamikins. Yksi minuutti. Uh, vielen dank. Uh, äh, kollegi. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minä äh, äänestin tämän päätöksen puolesta, koska pidän sitä tärkeänä. Selitän, selitänpä miksi. Pakolaiskysymyksessä on kyse yhteistä arvoista ja solidarisuudesta hävettää huomata, että minunkin maalaiset, oman maan mieheni, eri ryhmistä vastustivat tätä ratkaisua. Me, me olemme pie, pieniä, pieni jäsenmaa, emmekä voi millään tavalla tietenkään käyttää kaikkia määrärahoja me saimme muutama viime vuoden aikana 34 miljoonaa euroa pakolaisapua. Nyt se on tulossa 29 miljoonaa enemmän. Ja hävettä, että otamme kyllä rahat vastaan, mutta emme sitten kuitenkaan samaan hengenvetoon halua osoittaa solidaarisuutta Euroopan unionille. Euroopan unioni ei voi eh, vain polkea paikallaan, vaan kehittyä ja katsoa eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaan eh, Marian Harkin. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Minä mielelläni tuin tätä mietintöä tänään ja siinä ehdotetaan, että siirretään 40 000 turvapaikanhakijaa muihin maihin Italiasta, Kreikasta seuraavan kahden vuoden aikana. Tätä tarvitaan kovasti hätätoimenpiteenä. Se on nykysääntöihin poikkeus ja ainoastaan turvapaikanhakijat, jotka tosiaan tarvitsevat kansainvälistä suojelua, ovat valittuja Täällä Zimmerman sanoi, että tämä on merkittävä hetki Euroopan historiassa ja minä haluaisin, että nähdään, miten vastuullisia ovat myös tavalliset ihmiset, jotka tekevät kaikkensa. Olen saanut paljon viestejä ihmisiltä, jotka haluavat tukea paljota e, oman kotinsa ja apunsa. Olen tyytyväinen silloin, kun näen tällaisia reaktioita ympäri maata. Myös Paavin ehdotus, että jokaisen seurakunnan pitäisi ottaa vastaan nämä turvapaikanhakijaperhe, koska tämä auttaisi niitä, jotka haluavat sopeutua. Harkin. Kiitos kollega Harkin. Seuraavana kollega Wolf. Kiitos varapuhemies. Tänäänkin Euroopan unioni on ottanut yhden askeleen lisää romauttaakseen kansallisvaltiot. Ja e, ihmiset eivät enää voi tehdä e, päätöksiä itsekseen tällaisista asioista, jotka ovat tärkeitä, nimittäin turvapaikka ja maahanmuutto. Tähän, tämän, tässä talossa esille tulleet ehdotukset eivät koske pelkästään EU-asioita, vaan arrogantteina sanotaan, että EU voisi muuttaa kansainvälistä lakia. Me laajennamme turvapaikan ja pakolaisuuden määritettä sellaiseen, joka on köyhä mistä tahansa maasta. Ja tällä tavalla sanotaan maailmalle, että me avaamme ovemme kaikille Afrikasta, Lähi-idästä, Aasiasta tulevalle, joka ei ole oikeastaan pakolainen, vaan haluaa tulla tänne tekemään töitä ihmiset, joiden palkkoja leikataan ja, ja työpaikkoja siirretään, köyhät, asunnottomat, niin ne joilla Euroopassa ei ole ääntä, ne he tulevat kärsimään sen takia, että me olemme täällä liian arrogantteja. Kiitos kollega Wolf. Seuraavaksi lopuksi kollega Arnott. Chamber lost its collect- eh, onko tämä sali eh, menettänyt järkensä kaikki eh, Jos me haluamme eh, pakolaisia Eurooppa eh, eh, 25, 30 eh, Libanonissa, Jordanissa me, eh, näitä ryhmitä, me haluamme eh, matkavat, maksavat itsensä eh, kipeiksi eh, salakuljettajille ja eh, haluavat sitten paeta näistä olosuhteista. Eikä voi ajatella ennen kuin toimimme. Humanitaarisissa kriisit eivät lopu Euroopan rajoilla, eikä kannata tässä jatkaa unissa kävelyä. Tämä uhkaa kaikkea sitä, mitä me yritämme estää. Eh, eh, eh, esimerkiksi kuusi rikasta öljyvaltiota Persilahden rannalla, jotka ovat, ovat ottaneet vastaan tasan nolla siirtolaista. Meidän täytyy muistaa, ettei maailma pääty Euroopan rajoille päästä irti tästä saari, saarivaltioajattelusta. Kiitos kollega Aanet. Seuraavana Kellerin, tämä oli Kellerin ja seuraavana ö, ö, äänestysselitykset Rouva Westfaalin mietinnöstä EU-politiikkojen urbaani ulottuvuus. Ja ilmoitan teille, että tämä on viimeinen mietintö, josta otan vastaan äänestysselityksiä. Näitä on seitsemän ja meillä äh, on kohta sitten jo 15 vaille ja sen jälkeen pitää valmistautua iltapäivän istuntoon tuntoon, eli kaikki voivat valmistautua tähän. Rova Gill ensimmäisenä. Kiitoksia puhemies. Kaupungeissa asuu lähestulkoon 75 prosenttia EUn kansalaisista. Kaksi kolmannesta BKT syntyy kaupungeissa ja siellä ovat meidän merkittävimmät haasteemme myös kun halutaan poistaa esteet työllisyydestä, työllisyydeltä, sosiaaliselta osallisuudelta, ilmastonmuutokselta. Mutta Kaupungit ovat eh, merkittäviä tekijöitä innovaatiossa, mutta eh, voidaan löytää myös eh, haasteisiin ratkaisut. EU on tehnyt paljon jo ajatellen kaupunkikehitystä, varsinkin omalla alueellani Birmingham, Coventry ja muut kaupungit. Siellä on sellaisia alueita, joissa EU on edesauttanut kasvua, mutta meidän täytyy nähdä myös se, että meillä ei ole kaupunki kaupunkipolitiikassa riittävästi koordinointia. Ja siitä syystä me tuimme Vestalin mietintöä. Äh, on varmistuttava siitä, että kaupungit ovat yhteydessä politiikan teko, päätöksenteko äh, sykliin EU-ssa EU 2020. Kiitos kollega Gill. Seuraavana kollega Polčak. Pane předsedo, já chci říct, že jsem s radostí podpořil tuto... Kiitos puheenjohtaja, äh, puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta ja mielelläni näin teinkin, koska olemme keskustelleet siitä, että jos unionin taso on oikea äh, taso keskustella äh, kaupunkikysymyksistä. Minusta tämä ei ole hyvä keskustelu, mutta onko tämmöinen kaupungistuminen osa Euroopan poliitikkoja vai ei. Monet eurooppalaiset asuvat kaupungeissa ja itse asiassa sinne paljon muutetaan. Ja jatkossakin kaupungissa asuu entistä enemmän eurooppalaisia. Ja tässä tapauksessa tietysti EUlla ei ole kaupunkipolitiikkoja, mutta ei, ei haluta kuitenkaan vaikuttaa tulevaisuuteen negatiivisesti. Ja uskon, että ne, jotka eivät tukeneet tätä mietintöä, tulevat miettimään jatkossa uudestaan, koska kaupunkien liikkuvuus ja agenda loppujen lopuksi kuuluu Euroopan unionille. Kiitos kollega Polchak. Seuraavana Rova Makovai. Mulțumesc, domnule președinte. Politi- Kiitos, puhemies EU vaikuttaa välittömästi e, kaupunkipolitiikkaan ja e, kaupunkien e, tavoitteisiin, jotka tavoitteet kytkeytyvät sitten kestävään kehitys- ja talouspolitiikkaan, joiden on oltava myöskin sitten paitsi kestäviä, myöskin ympäristöystävällisiä. Näin Eurooppa joutuu vahvistamaan tätä kaupan kehitystä kaiken kaikkiaan. Tuloksena pitäisi olla yksinkertaistaminen ja varojen tehokkaampi käyttäminen. Paikalliset päättäjät, päättäjien roolia on vahvi, vahvistettava. Sen takia tämä toiminnalliset kaupunkialueet ovat tavoittelemisen arvoisia kaupunkien, jäsenmaiden ja komission tulisi yhdessä sitten pyrkiä edesauttamaan tätä kaupungistumispolitiikkaa paikallisten neuvoin, koska siellä paikallisella tasollahan se paras tietäminen ja tietämisen osaaminen istuu. Kiitos. Seuraavana kollega Palcho. Köszönöm a szót. Indokoltnak tartom, hogy a... Kiitos Minusta on hyvin perusteltua, että parlamentti käsittelee aihetta mietinnössä EUn kaupungistumispolitiikkaa. Se on perustettua, koska yli 80 prosenttia euro- eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Haluaisin tähän lisätä, että mitään positiivista muutosta ei kuitenkaan tapahtunut syystä, että monissa maissa. Ihmiset ei halu, eivät halua enää asua maaseudulla senkin takia, että maatalous on murroksessa. Ja senpä takia meidän pitää katsoa, mitä kaupungeissa tapahtuu, ja senpä takia on hyvin tärkeää, että aluepolitiikassa keskustellaan myös kaupungistumisesta, ja tämä kaupunkiulottuvuus otetaan huomioon. Minä tosin äänestin tyhjää yhden kappaleen takia, jossa sanottiin, että halutaan perustaa Euroopalla, Euroopan komissiolle tällainen kaupungistumisyksikkö, ja tämän, tämän takia en halunnut äänestää tämän puolesta. Kiitos kollega Palcio, seuraavana kollega Bogovic. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Minä tuin tätä mietintöä ja olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy yhdistää nämä kaupunkialueet ja meidän pitää puhua Euroopan unionissa, komissiossa, parlamentissa tästä asiasta. Me kuulimme tässä hyvin asiallisia argumentteja ja saimme nähdä, että 80 eh, prosenttia eh, kansalaisista asuu kaupungeissa. Tämä on myös ongelma. Eh, kyse ei ole, kyse on myös ympäristöongelmista ja meidän pitäisi saada vastauksia moniin kysymyksiin. Kyse on myös kaupunkialueista, jotka ovat vastakkain maaseutualueiden kanssa. Meidän pitää muistaa myös julkinen liikenne. Meillä, meidän täytyy vaihtaa käytäntöjä myös maaseutualueiden kanssa. Tällainen olisi hyvä. Kiitos. Kiitos kollega Pogovic. Seuraavana äh, herra Keli. Puhemies, minä äh, haluaisin ilmaista äh, tätä kauttakin tukeni näille, näille, näille ehdotuksille ryhmäni kanssa. Aika ilahduttava huomata, että useimmat parlamentaarikot olivat samoilla linjoilla, mikä ei ole kuitenkaan yllättävää ottaen huomioon, että maailman väestöstä. 75 prosenttia asuu Euroopan unioninkin väestöstä, siis kaupunkialueilla ja muutenkin suurin osa eh, kaupunkien ja suurten eh, kuntakeskittymien pitäisi eh, kyetä sitten tukemaan kaupunkikehitystä. Siellä pitäisi olla koulutusta, liikuntamahdollisuuksia, työpaikkoja, näin, et, niin, että sitten kaikki voisivat siellä sitten viettää tuottoisaa elämää. Meidän pitää kiinnittää huomata liikenteeseen, kuljetukseen, suosia sähköautoja esimerkiksi ja polkupyöräliikennettä edistää ylipäätänsä päästöistä liikennettä. Tämä on erittäin tärkeä teema kaiken kaikkiaan. Kiitos herra Kelly ja herra Mamikins. Paldies priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es arī atbalstīju. Hyvät kollegat, minäkin äänestin tämän mietinnön puolesta. Samanaikaisesti kuitenkin äh, on hyvä ajankohta, koska monet mainitsivatkin jo kuinka moni asuu kaupunkialueilla EU-ssa, jo 75 prosenttia. Kaupungit ovat kuitenkin uniikkeja kulttuureiltaan äh, kaupungeissa on, on, on teollisuutta ja kulttuuriperintöä ja, ja tämmöistä on Euroopassa näkynyt jo satoja vuosia. Kaupunkivisiota pitää koordinoida EU-tasolla. Tämä ei ole kuitenkaan tällä hetkellä pakollista, mutta olisi hyvin tärkeää, että näin tapahtuu. Ja uskon, että me tarvitsemme yhteisen strategian ja tässä strategiassa pitää olla mukana paikallisen aluehallinnon edustajat on jonkunnäköinen aukko kuntien ja sitten valtionhallinnon välillä, ja haluan korostaa, että minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Kiitos kollega Mamikin sen lopuksi näistä esityksistä herra Etheridge. Thank you. Kiitoksia. EUn politiikassa pyritään ohittamaan kansalaisvaltio niin, että laitetaan suoraan EU-politiikka kaupunkialueille. Minä haluan äh, varoittaa West Midlandsin alueen väestöä. Äh, minä varoitan teitä, jos näin toimitaan, niin voidaan olla valmiita positiiviseen diskriminaatioon, kun puhutaan kaupungin työntekijöistä. Äh, tässä voidaan olla valmiita sitten maksamaan siitä. Meillä on tietyt prioriteetit, jotka EU asettaa, ja niin, että meidän pitäisi saada kuitenkin omat rahamme omiin kaupunkeihimme. Meidän pitää olla yhtenä rintamana alueellamme, West Midlandsilla alueella. Meidän pitää toimia demokraattisesti sen puolesta, mihin uskomme. Ja todella pyydän, liittykää minuun. Meidän täytyy lopettaa tällainen ajatus täysin. Kiitos. Dank, Herr Kollege. Kiitos kollega Etheridge. No niin, nämä olivat Westfalin mietintöön tulleet äänestysselitykset. Olemme päässeet istunnon päätökseen.